What, where There's only one, one place for me. miejsc na sali. Proszę, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, naiset ja herrat, käykääpä istumaan. Ladies and gentlemen, take a seat. Istukaa, hyvät naiset ja herrat. Täysistunto alkaa. E, wznawiam posiedzenie. Otwieram posiedzenie za... Istunto jatkuu. 11. maaliskuuta 2010 kokouksen pöytäkirjat ja hyväksytyt tekstit eh, on jaettu. Onko teillä niihin